Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch darum, die... Hyvät kollegat, käykääpä paikoillenne, niin lähdemme välittömästi äänestämään. Ja aloitamme esityslistan kohdasta numerosta seitsemän. Ja jos ne, jotka haluavat jatkaa juttelua, voinevat siirtyä salin ulkopuolelle ja ne, jotka haluavat äänestää, ovat täällä. Eli esittelijä on pyytänyt ensin puheenvuoroa. Kriton Arsenis, nähtävästi joku viime hetken muutos. Yes, I would like to, uh, thank you very much, sir, And... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita monissa kohtaa on pitänyt siirtyä hieman mukavuusalueen ulkopuolellekin, kun olemme valmistelleet kompromisseja. Aamulla viisi ryhmää valiokunnassa teki näistä sopimuksen. Kaikki poliittiset ryhmät ovat tehneet näitä kompromissisopimuksia. Haluaisin kiittää kaikkia. Tämä on paras mahdollinen viesti, jonka voimme välittää Euroopan unionin kansalaisille – me taistelemme yhteisen asian puolesta. Kiitos kaikille yhteistyöstä. Kriton Arsenis. Äh, Kiitokset Kriton Arsenis. Ja koskapa tähän tehtiin muutos, muutos vielä tänä aamuna, niin äänestyslista ei välttämättä nyt äh, pidä paikkaansa tämän kanssa. Konsoloitu tarkistus numero yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 141 vedetty takaisin konsolidoituu. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten siirrymme eteenpäin. Konsolidoitu tarkistus numero kolme. Horst Schnellhardt. Ganz kurz. Ja lyhyesti. Tähän kohtaan oli myös tehty tarkistuksia ja ne muutokset, tarkistukset on otettu kohtaan yksi, mutta ne ovat nyt ristiriidassa sen kanssa, mitä tässä on. Eli maataloista sanottiin, että vapaaehtoinen tässä lukee, että pakollinen – No näitä tarkistuksia ei enää voi muuttaa, mutta haluaisin, että tästä nyt sitten äänestetään erikseen, koska tässä todetaan täysin päinvastaista kuin konsolidoidussa tarkistuksessa. Eli ensin EPP on allekirjoittanut tämän konsolidoidun tarkistuksen muiden mukana – ja silloinhan muut tarkistukset raukeavat. Teidän pitäisi varmaankin EPPn työryhmässä hieman keskustella, miten te toimitte tällaisissa tilanteissa jatkossa. No, tarkistamme konsolidoidusta tarkistuksesta numero kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten siirrymme eteenpäin. Minulla se on sivu 11, konsolidoitu tarkistus 4. Kuka kannattaa? Vastaan, tyhjää. Konsolidoitu tarkistus 4 on hyväksytty. Sitten Agri 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta. Tarkistetaan 23. 23. Tarkistetaan. Koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Vihreällä on yksi jäsen liikaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 18 puolesta 23 vastaan hylätty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hylätty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten konsolidoitu tarkistus numero 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt sitten hyppäämme eteenpäin sivulle 16. Konsolidoitu tarkistus numero 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt hyppäämme jälleen eteenpäin sivulle 18. Ei, Sekin on jo katettu kompromissille. Sivulle 20. Konsolidoitu tarkistus 7. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten loikkaamme konsolidoituun tarkistukseen kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten jatkamme konsolidoituun tarkistukseen numero yhdeksän Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 321 Ei, vaan 314. Korjataan, joo. Me äänestämme tarkistuksesta 314 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Loput raukeavat. Sitten äänestämme kohdasta 321. 321 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hylätty korjaa puheenjohtaja. 322 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 323 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Voimme mielellämme tarkistaa sen. 323 koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta 31 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä. Raukeavat molemmat. Tarkistus numero yksi puolesta. Vastaan. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Koneellinen äänestys tarkistus numero yksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta 13 vastaan ihan selkeästi hyväksytty. 82 ja 83 ovat identtiset, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, mutta tarkistetaan, tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 22 vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 100 sivulla 32. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 101 puolesta. vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistuksesta neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 106 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkiste numero 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme tarkistus numero viisi, koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Aldella on yksi jäsen liikaa. Voisiko yksi teistä ottaa korttinsa pois? Nyt on nyt on hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 46 puolesta, 9 vastaan. Hyvin selkeästi hyväksytty. Sitten kaksi identtistä tarkistusta, 112 ja Agri 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Tarkistetaan. 112 ja Agri 5. Koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 20 vastaan, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti liberaalit eivät nyt oikein nostaneet kättä kunnolla. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 32 vastaan hylätty. Sitten konsolidoitu tarkistus numero 10. Äänet puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraava raukeaa. Ja nyt sitten loppuäänestys koneellisesti, kuten aina. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 44 puolesta 8 vastaan kolme tyhjää. Ja sitten ihan loppu äänestys tästä lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 36 puolesta 13 vastaan yksi tyhjää. Onni onnittelut Kriton Arsenikselle, joka kompromissihalukkuutensa kautta ja varjoistelijoiden kanssa tehdyn yhteistyön avulla helpotti tätä iltapäivää meiltä kovasti. Emme tarvinneet kuin viisi minuuttia. Ja tästä me saamme kiittää kaikkia hyvästä esityöstä. Kiitokset. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bericht, zum Bericht von... Seuraavaksi Pahnion mietintö. Eli tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta Siis 51 puolesta vastaan. Siis ei tältä nyt näe. Siis 51 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin, 57 puolesta, eikä yhtään vastaan, eikä yhtään tyhjää ääntä. Eli ehkä tässä tulkkauksessa oli vähän viivettä. No niin, hyvä toten tarkistus 52 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta, 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan hylätty ja hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kaksi identtistä tarkistusta 23 ja 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi identtistä jälleen 97 ja 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sata puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sata yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sata kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sata kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 ja 106 samalla, koska ne ovat identtisiä puolesta vastaan hylätty. Sitten 28 ja siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan tämä vielä. Eli tarkistus 114 vielä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys EPP on yksi ääni liikaa. No niin, sitten 38 puolesta 22 vastaan yksi tyhjä ääni, eli hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 31, siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 118-119 identtiset Eli äänet puolesta vastaan hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdat osakappaleet tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 40. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus kuusi äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 42, siihen liittyy suullinen tarkistus, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Äänestämme koneellisesti loppuäänestyksen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 52 puolesta, 7 tyhjää ääntä. Sitten äänestämme koneellisesti vielä esityksestä Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPllä on yksi ääni liikaa. 52 puolesta, kuusi tyhjää ääntä. Eli onnittelut Parniolle. Hyvin tehty työ ja onnittelut tämän mietinnön hyväksymisen johdosta. Jetzt kommen wir zum Bericht Rosbach. Ja nyt sitten siirrymme Rospahin mietintöön. Tässä on yksi ainoa äänestys. Ja voimme suoraan käydä loppuäänestykseen koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut Anna Rosbach. Wir kommen dann. Sitten Niin. Nyt oli tarkoitus äänestää kohdasta numero 10, mutta tätä siirretään hieman eteenpäin, koska tätä niin monet ovat pyytäneet. Kalastusvaliokunta on myös siirtänyt äänestystään niin, että mahdollisesti saadaan vielä kompromisseja. Joten siltä osin tämä äänestys kohdasta 10 siirtyy eteenpäin. Siirrymme sitten eteenpäin kollega Jordanin mietintöön. Äänestämme kohdasta siis 11. Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 ja esittelijä on kollega Jordan. Ja tähän on aamulla tullut vielä tällainen viime hetken muutos, mutta nähtävästi se sopii kaikille ryhmille, joten voimme lähteä äänestämään. Aloitamme konsolidoidusta tarkistuksesta yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan äänestämme uudestaan. Tarkistus numero yhdeksän. Äänet puolesta vastaan tyhjää, no nyt hyvin selvästi hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Konsuloidut tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 20. Osa 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty konsolidoitu tarkistus 6. Okei, okay, tarkistetaan, tarkistetaan. 20 koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31, 31. Hylät. Konsolidoitu tarkistus numero 6 muutetun sanamuodoin puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 6 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 30 vastaan hyväksytty. Ja sitten äänestämme tarkistuksesta 32 lisä, lisäyksenä. 32 lisäyksenä puolesta. Se on minulla sivulla 5. Puolesta Tämä on nähtävästi epäselvää. Meidän täytyy äänestää tarkistuksesta 32 lisänä, lisäyksenä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, ei ole selvä. 38 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. 38. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta 30 vastaan hylätty. Tarkistus 41. Kolmessa, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole selvä. Toinen osa, tarkistus 41, koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Myös toinen osa. Kolmekymmentä neljä. Äänestys alkaa. Anteeksi. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. Ihan kädellä äänestämme. 34. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 44. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Äänestämme kohdasta 44 ensimmäinen kohta koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, 30 vastaan hyväksytty. Toinen osa, tarkistus 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, hy- hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, vastaan, hylätty. 57 puolesta, vastaan, Tarkistetaan. 57 tarkistetaan koneellisesti. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 3 vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 4. Puolesta Vi vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus. 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65, toinen osa. Äänestys alkaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme erikseen tarkistuksesta 66 toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 66 toinen osa koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 29 vastaan hyväksytty. Seitsemänkymmentäkaksi puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten koneellinen loppuäänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Etepeillä on yksi liikaa. Vieläkin yksi liikaa. No nyt. Äästys päättyy. 52 puolesta, 9 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelut Gut, wir kommen jetzt zum Bericht. Sitten Antoneskun mietintö. Eli pyytäisin, ne kaikki käyvät paikoilleen. Eli tarkistus 26 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Se oli vähän epäselvä, eli toinen osa nyt koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 30 vastaan, eli hylätty. Sitten kolmas osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää on 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puol- on vedetty pois. Eli saraksi 41 puolesta. Siis 42 puolesta. Siis nyt tarkistus 42. Kaikki muut sitä ennen 36.41 on vedetty pois tietojen mukaan. Ja siellä nyökytellään, eli ilmeisesti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 hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen 51 toisen osan koneellisesti. Äänestys alkaa. EPPllä on yksi ääni liikaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta 20 vastaan, eli hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa tarkistus 59 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 33 vastaan, eli hylätty. Sitten tarkistus 60 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää Emme nyt ole ihan varmoja, eli tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 19. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPllä on taas yksi ääni liikaa. Koittakaa nyt saada tämä tilanne hallintaan. No niin. Äänestys päättyy 28 puolesta 33 vastaan, eli hylätty. Sitten Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää vastaan Siis, eli uudestaan nyt tämä toinen osa tarkistuksesta 22 puolista Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 23 jälleen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja toinen osa äänet puolesta. vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä tarkistuksen 23 toinen osa koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta 32 vastaan, eli hylätty. Sitten tarkistus 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 57 puolesta, kaksi tyhjää ääntä. Eli onnittelut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 No niin, sitten esityslistan kohta 13. Tässä on Rodriguezin mietintö ja esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa aluksi, koskapa tässä on tapahtunut jotain muutoksia. Esittelijä, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Solo... Kiitoksia ihan lyhyesti puheenjohtaja. Haluaisin ilmoittaa, että aikoinaan totesin, etten aikonut nyt taistella tästä tarkistuksesta yksi, jossa puhutaan tästä direktiivistä ja asetuksesta, vaikka ymmärrän kyllä Jana Kudakiksen tarkoituksen, mutta viimeinen tarkistus, joka vedettiin pois, oli 1924, ja vedin ne pois, koska tässä on nyt kaksi täysin vastakkaista kantaa. Jotkut haluavat äänestää ei, koska eivät halua, että on mitään toiminnan rajoituksia – siis mitään rajoituksia lentojen osalta öisin. Ja sitten taas on niitä, jotka haluavat poistaa nämä kaikki lennot. Eli haluaisin kuitenkin tehdä selväksi, että tarkistuksessa on käsitelty koko Eurooppa ja näitä tarkistuksia ei oikeastaan voi hyväksyä, koska kuten jotkut ovat katsoneet, niin ei ole mitenkään typerää yrittää lähentää kantoja, vaikka ne ovatkin nyt hyvin kaukana toisistaan. Tästä syystä vedän nämä tarkistukset pois, mutta katson kuitenkin, että kaikki ponnistelut, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ja olen vain suosittanut, että silloin kun pystytään, niin voitaisiin käyttää näitä lentoja öisin, jos ongelma voidaan väittää, mutta se, että ei olisi yhtään yölentoa esimerkiksi Kölnin lentokentällä, niin se ei ole kyllä mahdollista. Eli meidän täytyy miettiä tätä prosessia, jotta voisimme onnistua paremmin siinä, ettei rajoiteta mitään yölentoja. Eli haluan tehdä selväksi, että tarkoitus oli hyvä, se ei ollut mitenkään typerä tai naivi. Ja tiedän, että vaikka tässä nyt on erilaiset vastakkaiset kannat, niin halusin kuitenkin tämä tehdä selväksi. Ja haluaisin kiittää nyt sihteeristöä ja varjoesittelijöitä, koska he ovat helpottaneet tämän mietinnön laatimista huomattavasti. An den Berichterstatter ist auch kein einfaches Thema, was wir hier abstimmen und Kiitos, ei tämä ole mitenkään yksinkertainen aihe, josta me äänestämme. Aloitamme äänestyksen. 50 51. Die 51. 51. 51. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistamme koneellisesti. 63 koneellisesti. Die EVP hat einen zu viel. EPPllä on yksi liikaa. Es ist in Ordnung. 60 <laughs> dafür und 0 gegen... 60 puolesta ei vastaan. Se oli selkeästi lävitse. <laughs> Onnittelut kollegoille. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 raukeaa, 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistetaan. 70. 70. Koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, 23 vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta hyväksytty. 69 puolesta vastaan hyväksytty. 67 ja 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71. Selvä, tarkistetaan 67 ja 68 koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 32 vastaan, hylätty. 71 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19, kuten tunnettua, on vedetty takaisin. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. 76 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPllä yksi liikaa. Kolmekymmentäviisi puolesta, 26 vastaan, hyväksytty. 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän kahdeksan puolesta. Vastaa, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme 81 koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? EPPlläkin on oikea lukumäärä. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 30 vastaan, hylätty. 82 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 ensimmäinen osa, koska toinen osa on rauennut. Eli 24 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86 puolesta, vastaan, tyhjää, äänestämme koneellisesti. Tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 31 vastaan, hylätty. 87 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 88 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 ja 91 identtiset puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 raukeaa. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. hyväksy. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. hyväksy. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme 98 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 31 vastaan, hylätty. Yhdeksänkymmentäyhdeksän puolesta, hylätty. Sitten 101 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme tarkistuksesta 102, mutta vain toisesta osasta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 103. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 103. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 32 vastaan, hylätty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 107 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 110 puolesta vastaan. Sata kymmenen puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. yhdeksän puolesta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 vastaan hylätty. 36 puolesta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän ja kahdeksan, Äästämme yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 37 ja 38. Koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 37 vastaan. Hylätty. 115 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäkymmentäkahdeksan, neljäkymmentäyhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 ja 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan kolme koneellisesti, kun en näe teidän käsiänne. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 23 vastaan. Hyväksytty. 124 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 125 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 126 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 130 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten jo johdantosan kappaletta 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta,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 vastaan tyhjää hyväksytty 9 ja 57 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 raukea myös. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta 62 äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 54 puolesta, kolme vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut lausunnon laatijalle tehdystä työstä hyvin tehdystä työstä. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Sitten esityslistan kohdat 14 ja 15 yhdessä. Linne McAven haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä. Voisinko vielä selkeyttää? Otammeko kohdat 19 ja 20 käsittelyyn tänään vai vasta huomen iltapäivällä? Eilen sanottiin, että jos äänestys päättyy ajoissa, niin voisimme ottaa iltapäivällä vielä tänään 19 ja 20 kohdat. Tämä vain selkeytyksenä kollegoille. Ei 19 ja 20, vaan 20 ja 21. Also, nochmal für alle zur... Siis kaikille vielä tiedoksi. Ensin käsittelemme nyt nämä eläimet, Schnellhardt kertoo niistä. Ja sitten kohdat 20 ja 21 käsitellään vielä tänään, mutta se riippuu nyt vähän siitä, keitä täällä nyt on komissiosta paikalla. Eli joka tapauksessa 20 ja 21 käsitellään vielä tänään iltapäivällä. Ja nyt sitten kollega Schnellhardt saa puheenvuoron. Eli käsittelemme nyt kohdat 14 ja 15 yhdessä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia, että voimme vielä keskustella tästä asiasta. Tarkistuksia on tullut hyvin paljon ja haluaisin kiittää kollegoitani erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Tällä tavalla voimme rikastuttaa mietintöä, mutta keskustelu on tarpeen myös siksi, että meillä on tiettyjä periaatteita, joita asetuksessa on otettava huomioon. Ensimmäinen periaate asetuksessa on se, että asetuksen tarkoituksena on keskittyä ei-kaupallisiin eläinten kuljetuksiin jäsenvaltiosta toiseen. Myöskin ja tästä on tehty paljon aloitteita, eli isännättömät eläimet. Tämä on nyt ongelma, joka täytyy ratkaista EU:ssa, mutta tässä yhteydessä haluaisin viitata oma mihin EUn eläimet ovat menossa. Ja sitten meidän täytyy käsitellä isännättömiä eläimiä ja löytää eettisiä ratkaisuja jäsenvaltioille ja täytyy löytää rekist- sähköisen tunnistamisen järjestelmä pieneläimille. Ja nimenomaan tämä aspekti on askarruttanut monia, mutta se on otettu mukaan tähän mietintöön. Meidän täytyy tunnistaa, että tämä on hyvin monimutkainen ongelma. Ja me emme nyt ihan nopeasti, siis tässä mietinnössä käsitellään nyt tätä eläinten kuljetuksia raja, rajojen yli, ja siihen tässä nyt keskitytään. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon, kun näitä asioita on käsitelty. Eli se, mikä meitä nyt huolestuttaa isännöttömien eläinten osalta, niin tässä on lähes pakollinen rekisteröinti tietokantaan poistettu. No, isännöttömiä eläimiä ei kuitenkaan rekisteröidä. Ja tällä tavalla tästä ongelmasta ei päästä eroon. Ja lisäksi haluaisin vielä todeta seuraavaa. Esimerkiksi sikojankaan osalta ei ole mitään tietokantaa, jossa olisi kaikki eläimet. Ja nyt, että tämä sitten tehtäisiin niin, että kaikilla on velvollisuus koirien ja kissojen osalta kirjata eläimet tällaisen rekisteriin, niin, niin se kyllä ylittää valtuutemme. Ja se kyllä tuottaisi aivan liikaa byrokratiaa. Ensinnäkin se olisi erittäin hankalaa. Jos sanottaisiin, että nyt kissa täytyy käydä rekisteröimässä tuolla, niin kyllä ihmiset olisivat ihmeessään. Kissa istuu tuossa sohvalla, miksi se täytyy käydä rekisteröimässä. Eli tällainen toiminta mielestäni olisi aika autoritääristä. Ja pyytäisin kollegoita että tässä äänestyksessä keskitymme nyt eläimiin ja eläinkuljetuksiin ja sitten katsomme, mitä komissio ehdottaa ratkaisukseksi. Tällä tavalla ongelmaa ei ratkaista, tällä tavalla vain luodaan lisäkustannuksia ja byrokratiaa kaikille. Ei siinä ole mitään järkeä, varsinkaan näinä aikoina. Ja no, tietysti tässä asiassa on hyvin paljon lobbausta. On sanottu, että no, jos tämä nyt kirjataan lakiin, niin se on tietysti hieno juttu. Eli pyytäisin, että emme nyt puutu tähän asiaan. Meidän täytyy toimia tässä asiassa oikein. Ja sitten on tiettyjä tarkistuksia, joita käsittelen ihan nopeasti. Mehän olimme tarkistukseen sanottu, että eläinlääkäri tai muu taho voi voi toimia eläinten osalta näin. Sitten muissa maissa on toisia menettelyitä. Ja olen tarkistuksen ottanut tämän huomioon, koska Me en nyt halua välttämättä muuttaa jäsenvaltioiden käytänteitä, mutta jos jäsenvaltioissa on tällaisia tahoja, eli meidän täytyy mahdollistaa nämä toimet. Eli eläinlääkäri voi sanoa, että eläin ei tarvitse tällaista sirua, Eli jos yhtäältä vaaditaan tietokantaa ja sitten taas tätä, niin meidän täytyy muistaa, että tällainen merkintä on tärkeä eläinten tunnistamisen kannalta. Olen hiukan yllättynyt siitä, että on tehty paljon eläinten pentuihin liittyviä tarkistuksia. Enkä oikeastaan tiedä miksi tätä nyt kohtaa nyt niin kritisoitu. Mietinnössähän todettiin, että immuniteetti siirtyy emolta pennuille ensimmäisen 12 viikon aikana rokotte ei ole tarpeen. Eli olemme sitten todenneet, että jos voidaan todeta, ettei pennulla ole ollut kontakteja muihin eläimiin, niin sitten rokotusta ei tarvita. No sitten on alue, jolla ei ole oikeutta, eli 12-16 viikon ikäiset eläimet. No ei ole todistettu, pysty todistamaan, onko eläimet todellakin rokotettu vai ei. Eli tänä aikana voimme mahdollisesti myöntää tai sallia sen, että näitä pentuja voidaan kuljettaa, jos emo on rokotettu. Ja tähän liittyy sitten muitakin ehtoja, mutta en tiedä, onko tässä sitten suuria eroja eri jäsenvaltioissa, mutta olin hiukan skeptinen sen suhteen, onko tämä nyt niin tärkeä asia, vai pitäisikö tässä nyt ottaa huomioon eläinten omistajien edut vähän suuripiirteisemmin, vaikkakin täytyisi oikeastaan sanoa, että meillä on tätä sääntelyä omistajien suhteen, ja meidän ehkä tulisi pitää kiinni niistä säännöistä. No sitten on luonnonkatastrofeihin liittyen tehty tarkistuksia. Eli silloin on kyse hyvin nopeasta, nopeasta eläinkuljetuksesta. Sitten tiedotusvelvollisuus julkisuuteen. Se on mielestäni ihan itsestäänselvyys. Eli meillä pitää olla nyt sääntelyä, eli jäsenvaltioiden täytyy sitä tukea ja suostua siihen, että tämähän kuuluu niiden vastuualaan. Ja jos haluatte, niin tähän asiaan voidaan vielä puuttua kyllä minun puolestani, mutta mielestäni se on oikeastaan aika turhaa, koska tässä nyt on lähdetty siitä, että tiedotus on pakollista tietyissä tapauksissa. No sitten paljon tarkistuksia on tullut ja olen hiukan skeptinen, oliko tämä nyt ihan oikein. Eli on rajoitettu nämä poikkeusluvat. Eli korkeata viisi eläintä saa ottaa mukaan rajan yli, jotta salakuljetusta ja muuta voidaan rajoittaa ja estää. No, sitten on paljon kysymyksiä ja olemme saaneet tietoja siitä, että tietyt, jos esimerkiksi joku koiralle rajoitetaan viiteen yksilöön, niin se tuottaa ongelmia. Ja sitten voimme katsoa, että meillä olisi jonkinlaista sääntelyä tässä kohtaa, jonka nojalla olisi mahdollista, että voisimme hiukan joustavammin toimia näissä kysymyksissä. Eli tämä on kyllä mahdollista mutta emme kuitenkaan voi täysin avata tässä oli rajatonta määrää eläimiä. Joissain tarkistuksissa on puhuttu siitä, siitä että komissio täytyy laatia sitä viiden vuoden kuluttua raportti siitä, miten on toimittu ja miten voidaan vielä kehittää tätä järjestelmää. Ja omassa tarkistuksessani. Haluaisin pitää tästä kiinni. On tiettyjä epäjohdonmukaisuuksia. Jos kyse on vaikka metsästäjistä ja hänen koiristaan, niin silloinkin voidaan myöntää poikkeuksia. Eli me emme halua esimerkiksi häiritä metsästä ja seurojen toimintaa Euroopassa. Eli täytyy vielä keskustella hiukan näistä asioista, mutta se, mitä olemme nyt ehdottaneet, mitä tulee esimerkiksi elännäyttelyihin ja niihin, niin siihen liittyvät tarkistukset ovat hyviä. Sitten on myöskin netissä tehtävä ilmoitukset. Eli varmasti nämä voidaan hyväksyä. Uskon, että voimme toimia näin. Sitten nämä tunnistusasiakirjat. Tässä on laaja kirjo. Niitä voi olla paljon tai sitten ei ollenkaan. Eli meidän täytyy nyt keskittyä sitten esimerkiksi rotuun, lajiin ja väriin. Ja sitten pitääkö edelliset omistajat merkitä tähän todistukseen. No kun eläin syntyy, sille annetaan todistus ja se rokotetaan ja sitten se myydään, mutta eihän tätä todistusta takia muuteta. Eli tämä on automaattisesti näin, eli silloin nämä edelliset omistajat vielä näkyvät todistuksessa. Eli sitä voidaan miettiä vielä tätä. Ja sitten on vielä tarkistuksia, jossa eläinlääkärin pitäisi säilyttää näitä tietoja. Ja me haluamme, että vähintään kolme vuotta näitä tietoja säilytetään jäsenvaltioissa, mutta jos haluatte jotain muuta, niin no, sitten tämä voidaan laajentaa tämä kolmen vuoden aikaraja koko Eurooppaan. Ja se, ettei pidetä kiinni tietyistä säännöistä, jotka liittyvät eläinten lopettamiseen ja niihin. No tietysti on hyvä, että on tehty tarkistuksia tähänkin asiaan, mutta tässä nyt olivat minun kannaltani keskeiset kohdat mietinnöstä. Ja minusta on erittäin tärkeää, ettei nyt vielä puhuta mistään eurooppalaisesta tietokannasta. Tämä asia on liian monimutkainen ja monitahoinen, jotta tällä lähestymistavalla, joka nyt tarkistuksessa on, olisi ratkaisu. Meidän täytyy nyt keskittyä eläinten hyvinvointiin ja sitten komissio tekee mitä tekee ja me pidämme komissiota silmällä ja uskon, että se olisi kannaltamme parempi toimintatapa. Kiitos. Kiitokset. Josef Palakis, varjoesittelijänä, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, suurin osa ehdotetuista tarkistuksista voisi parantaa tätä asetusta. Ja näin ollen niitä voidaan tukea. Tuen sellaisia tarkistuksia, jotka lisäävät avoimuutta ja vaikeuttavat järjestelmän väärinkäyttämistä asiakirjoja väärentämällä. Sen takia ehdotan, että lemmikkieläinpassit tai tunnistusasiakirjat pitäisi tulostaa tunnustetuissa järjestöissä. Niissä olisi tiedot kahdesta edellisestä, kahdesta viimeisimmästä omistajasta, mutta totta kai tiedot näistä omistajistakin täytyy olla saatavilla. Nämä tiedot säilyttämällä vältetään sellaiset tilanteet, että hyvin lyhyessä ajassa omistajuus vaihtuisi henkilöltä toiselle ja näin sitten eläimen tunnistaminen, jäljittäminen tulisi mahdottomaksi. Sähköiset tietokannat olisivat tässä hyödyllisiä. Jäsenvaltioissa on varsin hyviä sähköisiä järjestelmiä, mutta puutteita on oikeastaan yhteensopivuudessa, kun ajattelemme näitä tietokantoja niin, että ne olisivat yhteydessä myös keskitettyyn tietokantaan. Olisi mielenkiintoista kuulla komission näkemys näistä tarkistuksista. Niistä tarkistuksista nimenomaan, jotka minä itse voisin hyväksyä. Tuen sellaista poikkeusta, joka to- toteaa, että minkäänlaista jäljitystarvetta ei ole sellaisen lemmikin osalta, joka siirtyy jäsenvaltion kolmannen maan kautta ja tässä kolmannessa maassa ei ole asiaan vaatimaa säännöstöä. Jos lemmikki on ollut pelkästään kuljetusvälineessä tai kansainvälisen lentokentän alueella. Kyseeseen tulisivat laivat, junat tai lentokoneet. Eläimet kärsisivät kovasti, jos tämä säännös koskisi myös maantiekuljetuksia. Oikeastaan on vain muutamia kysymyksiä, joissa olen esittelijän kanssa eri linjoilla. Esimerkiksi kysymys siitä, kuinka pitkään eläinlääkärien täytyy säilyttää tiedot tunnisteasiakirjoista ja mikä voisi olla todistava asiakirja siinä tapauksessa, kun yli viittä eläintä kuljetetaan esimerkiksi koiranäyttelyyn. Mutta uskon, että näistäkin kysymyksistä kompromissit voimme löytää. Kiitos. Kiitos. Chris Davis, liberaaliryhmältä. Thank you, Chairman. I'm delighted. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa kuulla, että Snellhajin kissa pysyy sohvalla. Minun kissani mielellään seisoskelee näppäimistön päällä ja sitten kyllä puolustautuu, kun sitä yrittää siirtää. Muutama seikka. Ensinnäkin keskitetty tietokanta, ajatus tällaisesta keskitettystä tietokannasta. Kaiken kaikkiaan kyseessä on liiallinen sääntely. Joiset, toiset sanovat, että tämä olisi aika helppoa toteuttaa. Mitähän komissio mahtaa tähän vastata? Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä olisi tarpeeton vaihe tai askel. Olen tehnyt tarkistuksia omistajien jäljitettävyydestä onko se sitten tarpeen. Kenties se voi olla tarpeellinen tieto, mutta kun katsomme tätä koko mietintöä ja 165 tarkistusta, joita on tehty Snellhatsille, niin suuri huoli minun mielessäni, no ensinnäkin haluamme varmistaa, että asetus on helppo täytäntöönpanna ja että se tarjoaa tehokkaan suojan raivotautia vastaan. Mutta ennen kaikkea haluan varmistaa, että emme jätä porsareikiä eläinten kaupallisten kuljetusten alalle ja jätä tilaa käytännöille, jotka, jotka ovat mahdottomia hyväksyä. Aiemmin puhuimme parlamentissa eksoottisten eläinten kuljetuksesta. Tilanne on kauhea. Usein nämä eläimet on vangittu villinä luonnosta, esimerkiksi päivän tasajan alueilta. Siellä on toki vaaraa biodiversiteetille, vaikkakaan välttämättä raivotaudista ei ole kyse. Olemme nähneet kuvia ja tiedon olemme kuulleet siitä, että 70 prosenttia eläimistä kuolee jo ennen kuin niitä saatetaan tukkumyyjien kaupattavaksi. Olisikohan kenties jokin keino käyttää tätä mahdollisuutta niin, että voitaisiin nostaa tarkistuksen kautta tämäkin asia tietoisuuteen? Kun minä ajattelen kissoja ja koiria, niin en minä halua minkälaista valtavaa byrokratiaa. Ihmiset toki rakastavat lemmikkieläimiä, he joskus myös myyvät lemmikkejä, mutta silloin kun rahaa voi ansaita, niin eivät ihmiset juuri korvansa lotkauta eläinten, lemmikkieläintensä hyvinvoinnin puoleen. Eli tässä oikeastaan on vain keino tienata rahaa. Olisin kiinnostunut kuulemaan komission näkö epäkohtia. Ja oikeastaan sitten tämä sivuava kysymys on se, aikooko komissio katsoa asetusta, joka säätelee eksotisten eläinten kuljetuksia. Joko nyt tai lähitulevaisuudessa. Kiitos. Chris Davis. Kiitos Chris Gillevans. Vihreältä, ole hyvä. Thank you, Chair. Um, can I... Kiitos puheenjohtaja kiitän esittelijää, koska minusta meillä on tässä aikamoinen haaste nyt siinä, että annamme ihmisten muuttaa äh, rajojen ylitse lemmikkieläintensä kanssa, mutta samanaikaisesti taata kansanterveys ja kansanterveysasiat. Minusta esittelijä on identifioinut nämä kaikkein tärkeimmät asiat, joihin me haluamme kaikki keskittyä, koska me kaikki haluamme saman, meillä on sama tavoite, eli saavuttaa hyvä tasapaino ja varmaankin saamme aikaan sopimuksen tästä. Mutta ensin tästä tietopankista. Ikävä kyllä en kyennyt osallistumaan kokoukse, varjostelijoiden kokoukseen, mutta ymmärrän toki huolenaiheenne byrokratiasta jossain määrin. Mutta minun käsittääkseni käsittääkseni on jo olemassa 26 jäsenvaltiossa jonkinlainen tietopankki, joten minusta olisi ihan järkevää koordinoida näitä myös EU-tasolla, koska se takaisi paremman jäljitettävyyden ja mahdollisuuden nopeammin reagoida, mikäli jokin tauti puhkeaa. Ja se voisi myös auttaa taistelemaan laitonta kauppaa vastaan, mutta tästä voimme varmasti keskustella ja saada aikaan sopimuksen. Toinen asia, jonka esittelijä otti esiin, oli näiden sirujen äh, asettaminen. Miten, pitäisikö tämä olla eläinlääkärin tekemä vai kenen? Minä olen hieman huolissani siitä, kun esimerkiksi Walesissa minä tiedän, että, että nämä tällaiset eläinten hyvinvointijärjestöt ja paikallisviranomaiset äh, asettavat näitä siroja kaiken näköisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa ilman tätä vaatimusta, että eläinlääkärin pitää olla paikalla. Ja jos näin pitäisi olla, niin he ehkä eivät jatkossa tätä tekisi. Sitten toinen asia, tämä viiden eläimen maksimimäärä. Minä olen samaa mieltä tästä, että tätä voitaisiin tavallaan käyttää väärin, mutta kuitenkin mehän tässä pyrimme samaan lopputulokseen, joten tästäkin voimme puhua tästä lukumäärästä. Sama koskee tätä poikkeusta alle kolme kuukauden ikäisille eläimille. Minun huolenaiheeni ovat tässä samat kuin ne, mitä minä esitin edellisellä kerralla, kun me puhuimme tästä asetuksesta. Joten odotan varjoesittelyiden keskustelua näistä asioista ja olen ihan vakuuttunut siitä, että me saamme aikaan sopimuksen lähes kaikista asioista. Dank. Kiitos ja sitten seuraavana Jana Kudakis. Aha, Anna Rosbach, ole hyvä. Danke, Vorsitzende, Ich habe hier gerade... Kiitoksia. Minulla on tässä kollegani Jana Kudakisin paperi, jonka varjoesittelemme on tästä laatinut. Eli minä täytyy puhua englantia. Eli ensinnäkin täytyy tunnistaa, että esittelen tehnyt ehdotuksia, komission ehdotuksen, joita ryhmäni voi tukea. Tarkistukset liittyy tähän siinä, että haluamme vähentää byrokratiaa ja uskomme, että tietyt tarkistukset lisäisivät tätä byrokratiaa tietyille eläinlääkäreille – meistä oli tärkeää olla rajoittamatta mikrosiru menettelyä eläinlääkäreihin, vaikkakin täytyy tietenkin minim- hyvin vähän säännellä näitä henkilöitä, jotka suorittavat sirun asettamista. Toinen asia, johon halusimme puuttua, liittyy siihen, että täytyy varmistaa lemmikkien vapaa liikkuvuus pienellä hinnalla esimerkiksi koiranäyttelyihin jotta voidaan varmistaa, että tällaiset tapahtumat eivät kärsi, mutta samalla täytyy kuitenkin estää petollista toimintaa, kuten artiklassa 40 on todettu. Ja myöskin haluamme tehdä selväksi, että lemmikkien tapauksessa, jotka on tarkistettu oikean tapaisella tavalla, niin silloin omistajan täytyy palauttaa lemmikki alkuperämaahansa kuten artiklassa 37 on todettu. Kaiken kaikkiaan tarkistuksilla on vahvistettu sekä komission ehdotusta ja mietintöluonnosta, ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä, jotta saamme aikaan kompromisseja ennen valiokuntaäänestystä. Eli tämä siis nyt meidän puoleltamme, mutta kuten Chris, niin minullakin on kissa ja koira, jotka makavat joka puolella. Enkä, eikä tulisi mielenkään, että päästäisin elämäni muualle. Eli tästä nyt ei saa tehdä liian raskasta lääkäreille yleensä. Ja tärkeää myöskin se, että omistajille selitetään, että heillä on myöskin vastuu omista lemmikeistään. Muuten ei tarvitse ottaa sitten lemmikkejä. Nehän pitää rekisteröidä, rokottaa, asettaa siruja ja kaikkea muuta. Ja ne ovat pakollisia millään lemmikillä. Ja katson, että meidän ei pidä tehdä asioista liian raskassoutuisia, mutta kuitenkin täytyy toimia niin, että me tiedämme, että meillä on vastuuta. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos. kollega Zanoni pyysi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin halusin kiittää esittelijää tästä työstä. Tämä on tärkeä sääntö, koska tässä suojellaan Euroopan kansalaisten oikeutta viedä lemmikkejään muihin jäsenvaltioihin EU-ssa. Ja tässä pidetään huolta myöskin eläinten hyvinvoinnista. Ja tässä suojellaan myöskin kansalaisten terveyttä kun ajatellaan millaisia helposti leviäviä tauteja, esimerkiksi vesikauhua eläinten kautta leviää. Kun ajatellaan tätä eurooppalaista tietokantaa, johon jokaisesta jäsenvaltiosta pääsisi helposti sen käsiksi, niin esittele katsoo, että tässä olisi kyse byrokratiasta. No tietysti tällainen järjestelmä mikrosiirut, niiden asentaminen, tietokanta. Näitähän on jo olemassa tietyissä jäsenvaltioissa. Esimerkiksi monilla Italian alueilla on jo otettu käyttöön tämä järjestelmä. Ja voin vakuuttaa, että jos vanha mamma vie eläimensä toiseen jäsenvaltioon, niin silloinhan hän on ottanut varmaan yhteyttä jonkin matkanjärjestäjään ja hän voi kirjata oman kissansa johonkin ja hankkia hänelle asiakirjat. Ei se nyt niin vaikea ole. Yksi asia, joka minua huolestuttaa henkilökohtaisesti, on se, että tällaisia poikkeuksia tehdään rokotusten osalta vesikauhutapauksissa, koska juurihan tuli esille, että 12 kuukauden 16 viikon välissä, välillä on aika, jolloin pennut ovat vielä immuuneja, mutta täytyy vielä miettiä näitä valvontakysymyksiä. Niitä on vähän rajoilla. Lähes koskaan näläisiä eläinkuljetuksia ei tarkasteta. Eli meidän pitäisi luoda vähän joustavampi säännöstö. Esimerkiksi Italiassa on sekä sakkoja että hallinnollisia rangaistuksia, mikäli kuljettaa koiranpentuja, jotka ovat alle kolmen kuukauden ikäisiä. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän laittomaan kauppaan. Viimeisen kuuden kuukauden aikana Italiassa on siepattu yli 400 pentua kerralla, jotka olivat peräisin Unkarista. Ja valtaosalla oli väärännetyt asiakirjat ja monet penut, jotka oli merkattu kolmen kuukauden ikäiseksi, olivat itse asiassa paljon nuorempia. Eli valvontaa puuttuu Eli meidän pitää miettiä nyt vähän tiukempaa säännöstöä. Sitten tarkistus 34, nämä poikkeussäännöt yli viiden eläimen osalta. No, tässä käsitellään sitä, kuka saa rikkoa tätä sääntöä, eikä näitä poikkeuksia ole ihan vähän. Sitten toinen asia, joka liittyy tarkistuksiin 181, 190, 219. Niissä puhutaan matka-asiakirjoista eläimille, mutta kun kyse ei ole kissoista, koirista eikä freteistä, ja erityisesti linnuista. Eli tässä on tarkistuksia ehdotettu, jotka ovat mielestäni huolestuttavia, koska tässä halutaan poistaa tämän viiden elämän raja. Mutta sitten tässä puhutaan myöskin kollektiivisista luvista, eli vaikka sata lintua, jotka voitaisiin kuljettaa yhdellä matka-asiakirjalla. Ehkä omistaja saattaa enemmänkin, mutta tähän täytyy kiinnittää huomiota. Yksi syistä tälle tarkistukselle on se, että linnut tarkistetaan terveyden osalta. Ja tässäkin tapauksessa, jos ajatellaan vaikka Italiaa, siellä oli hyvin vakava epidemia ja viranomaiset päättivät teurastaa yli 40 000 lintua. Ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon, että meillä on tämän tyyppisiä sääntöjä, joita ei voi ohittaa, koska ne ovat myöskin kansalaisten etujen vastaisia. Eli meidän täytyy miettiä myöskin kansanterveydellisiä kysymyksiä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt olemme käyneet puhujalistan loppuun. Ja nyt äh, annan ryhmien puhu- jäsenille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Ehm, Kiitoksia. Niin haluaisin todeta yhden asian. Tämän asetuksen historia. Tässä asetuksessa halutaan välttää eläintautien leviäminen, jotka vaikuttavat myöskin ihmisten terveyteen sitä kautta, että ei-kaupallisesti liike, liikutetaan lemmikkieläimiä. Tämä asia oli aika hankalasti käsiteltävänä vielä kymmenisen vuotta sitten, kun neuvosto ja parlamentti hyväksyivät tämänhetkisen asetuksen. On nyt hienoa kuulla, että nyt tässä keskustelussa eläintautien leviämistä lemmikkien kuljetuksen kautta on käsitelty vain hyvin minimaalisesti. Ja miksi? Koska asetus on hyvin pitkälti saavuttanut tavoitteensa, eli on estetty eläintautien leviämistä lemmikkien kautta ja on yksinkertaistettu lemmikkien liikkumista. Euroopassa on miljoonia eurooppalaisia, jotka haluavat matkustaa kissansa tai koiransa kanssa. Eli ottaisin esille sen, että tämänhetkinen asetus toimii hyvin. Ja sillä tavalla on päästy tärkeimpiin tavoitteisiin. No, meillä on nyt erilaisia kohtia, joista parlamentin jäsenet ovat puhuneet, mutta ne liittyvät nyt lähinnä yksityiskohtiin. Ja tietysti on hienoa, että saamme tällaista palautetta ja varmasti kiinnitämme huomiota näihin kysymyksiin ja otamme huomioon valiokunnan äänestyksen ja sitten täysistunnon äänestyksen tuloksen. Mutta nyt kuitenkin puhutaan yksityiskohdista liittyen tähän pääongelmaan. Ja yksi asia, joka on pidettävä mielessä, on se, että asiat on pidettävä yksity- yksinkertaisina, niitä ei pidä monimutkaistaa, ellei sitten ole havaittu vakavaa ongelmaa, joka liittyy tämänhetkiseen säännöstöön. Yksi vakavampia ongelmia tällä hetkellä liittyy siihen, että laittomasti voidaan liikuttaa eläimiä, eläimiä, joita käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, mutta joita kuitenkin kuljetetaan niiden sääntöjen mukaisesti, joita ei-kaupallisissa kuljetuksissa. Eli tässä valvonta liittyy valvontaan, ja valvontahan on jäsenvaltioiden vastuulla. Eli artiklan 35 nojalla olemme vahvistaneet komission ehdotusta, ja siinä artiklassa vahvistetaan oikeuspuitteita jäsenvaltioille, jotta ne voivat toteuttaa näitä tarkistuksia. Sitten puhuttiin sähköisestä tietokannasta, ja sähköisiä tietokannasta kantoja on kansallisella tasolla. Ja suoraan sanoen en nyt tiedä, kuinka hyödyllisiä ne ovat. Ja kaikissa tapauksissa niillä tavalla ei voida taata turvallisuutta ei-kaupallisissa kuljetuksissa lemmikkien osalta jäsenvaltiosta toiseen. Eli tässä on nyt vaikutusala, joka on erilainen kuin tällä asetuksella. Eli se, jos nyt tässä asetuksessa harmonisoidaan näitä tietokantoja, niin se mielestäni ei ole järkevää. Ja mielestäni se johtaisi tarpeettomaan byrokratiaan, eikä siitä koituisi turvallisuuden kannalta mitään hyötyä. Sitten puhuttiin ongelmasta, joka liittyy eksoottisiin lemmikkeihin – Tässäkin kysyttiin, mitä komissio aikoo tehdä erityisesti eläinten maahantuonnin osalta. No, e, maahantuonti tietysti on ongelma. Ja kun ajatellaan asetuksen oikeudellisia sääntöjä, niin komissio kuitenkin nyt tarkastelee tätä ongelmaa. Meillä on erinäisiä ehdotuksia, joista keskustellaan pysyvässä komiteassa. Esimerkiksi kun mietitään undulaatteja, jotka, se on suuri eläinkategoria ja siihen liittyy hyvin suuria terveysongelmia. Mutta ongelma hyvin usein on myöskin se, mihin tätä säännöstöä käytetään, onko kyseessä eläinten hyvinvointi vai eläinten terveys. Eli meidän täytyy miettiä, mikä on se tarkoitus. Haluammeko ehkäistä tautien leviämistä vai haluammeko taata sen, että eläimet matkustavat sellaisissa olosuhteissa, niin niiden hyvinvointi ei vaarannu. Eli meidän täytyy eri, erittää nämä kaksi asiaa, koska muuten meillä on aina oikeudellisia ongelmia liittyen suhteellisuuteen ja niin edelleen. Eli tämä on tärkeää. Komissio pitää nyt kiinni hyvin pitkälti tämänhetkisestä oikeuspuitteistosta ja muistuttaisin, että tärkein syy tälle komission ehdotukselle on se, että olemme mukauttaneet sitä Lissabonin sopimukseen. Eli tähän ei ole tehty mitään perustamanlaatuisia muutoksia oikeudellisesti. Ja muistuttaisin vielä, mitkä nyt ovat tämänhetkiset säännöt, kun ajatellaan viiden tai yli viiden kissan, koiran ja fretin kuljetusta. Kuun omistaja täytyy muuttaa, tai liikut, siis, anteeksi, siis liikut, kuljettaa yli eläintä, niin sääntöjen, sääntöjä noudataan silloin, jotka liittyvät kaupallisiin kuljetuksiin. Eli silloin pitää olla eläinlääkärin todistus joka kerta, Eli todistukset ovat voimassa tietyn ajan ja niiden voimassaoloaika. Silloin kun se on vielä voimassa, niin eläimet voivat liikkua jäsenvaltiosta toisen ilman suurempia ongelmia, mutta ilman eläinlääkärin todistusta täytyy sitten olla jonkinlainen keino tunnistaa eläin. Ja meillä on komission sääntelyä 388 vuodelta 2010 ja komissio nyt pyytää, että parlamentti ja neuvosto käyttäisivät delegoituja säädöksiä, erityisesti artiklan, mikä artikla nyt oli, artikla 40 osan kohdan 2 nojalla. Siinähän komissio kokemustensa pohjalta näiden kahden vuoden täytäntöpano ajalta tarkistaa, pitäisikö nämä olemassa olemat säännöt vahvistaa, mutta nyt puhutaan yksityiskohdista. Ja komissio tietysti vahvistaa parlamentin pyynnön, että se saisi delegoituja valtuuksia säädellä näitä kysymyksiä. Sitten näiden siru, sirujen asettaminen eläimiin. No me pidämme kiinni tämänhetkisistä säännöistä. Ne vaikuttavat toimivilta, emmekä nyt halua lisätä byrokratiaa. Eli jäsenvaltiot voivat päättää, mikä ammattiryhmä olisi paras näiden sirujen asettajaksi. No tässä nyt taisivat kaikki pääkohdat tulla. Ja vielä yksi asia. Asetuksessa ei ehdoteta, että olisi täydellinen jäljitettävyys yksittäisten kissojen ja koirien kohdalta, jotka liikkuvat jäsenvaltiosta toiseen. Tällainen jäljitettävyys on erittäin raskasta, erittäin kallista ja täysin epäsuhtaista, kun ajatellaan asetuksen tavoitteita. Siis sen tavoitteethan ovat hyvin pitkälti saavutettu tämänhetkisten sääntöjen kautta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos, ja sitten lopuksi vielä Horst Schnellhardt. Kiitos, äh, hyvät kollegat, teidän kommenteistanne tähän mietintöön. Ja myös äh, komission puheenvuoro oli hyvin avuksi jatkokeskustelua varten. Yksi asia vielä, niin että me todellakin miettisimme sitä, mihin tätä asetusta tarvita, mihinkä sitä tehdään ja että me emme nyt tässä lähde tätä levittämään ja keksimään oikeudellisia ongelmia, joita ei voida ratkaista. Mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että varjoesittelijöiden kanssa me kykenemme saamaan selkeän ja suuren enemmistön saavan lopputuloksen. Ja kiitokset keskustelusta. Vielen Dank. Kiitokset, Horst Schnellhardt. Neljätoista ja 15 kohdat. Niistä äänestetään 6. marraskuuta täällä valiokunnassa ja täysiistunnon äänestyksestä siitä ei ole vielä päätetty. Eli päätämme nämä esityslistan kohdat ja nyt siirrymme sitten kohtaan 21. Ja Vihreiden ryhmä Satu Hassi saa puheenvuoron. Okei, selvä. Ensin komissio ja sitten te herra. Komission ehdokas. Merci, président. La commission est tout à fait... Kiitos puheenjohtaja. Komissio on täysin tietoinen niistä terveysriskeistä, jotka liittyvät dieselpolttoaineen käyttöön. Valiokunta on tästä tietoinen jo en, oli tietoinen jo ennen kuin tämä raportti kesäkuussa hyväksyttiin. Ennen kuin raportti hyväksyttiin, niin oli täysi tietoisuus tilanteesta. Meillä on euro 6 normit kuorma-autojen suhteen ja toisaalta normit henkilöautojen suhteen. Puheenjohtaja tietää nämä asiat hyvin. Näitä pienhiukkasia henkilöautoista ja kuorma-autoista siis näillä asioilla säädellään. Jatkossa pyrimme 2 2014 päästöjen vähentämiseen huomattavalla tavalla ja tämä puolestaan vaikuttaa äh, ihmisten terveyteen, kun ajattelemme pienhiukkasia. Dieselpolttoaineen käyttö henkilöautoissa ja kuorma-autoissa ja nykyiset säännöt johtavat siihen, että meillä on tulossa uusia normeja uusien, uusien ajoneuvotyypien myötä. Ja kun euro 6 kuorma-autosääntö hyväksyttiin, niin meillä on sellaisia standardeja, että meidän on vuoden 2013 aikana pystyttävä toteuttamaan tämä jälkikäteinen asennus tiettyjen laitteiden osalta. Kun pyrimme vähentämään pienhiukkasten kulkeutumista, niin työ on käynnissä myös tällä saralla, jotta pääsemme huomattavalla tavalla vähentämään pienhiukkasia. Ja komissiosta tulee tästä tuloksia vuonna 2013. Tässä jo joitakin tekijöitä, jotka vastaavat siihen kysymykseen, joka on esitetty, jonka tarkoitus on vähentää terveysvaikutuksia dieselpolttoaineiden käytön osalta. Vielen Dank. Satu. Kiitoksia sitten Satu Hassi. Thank you very much for the commission for this answer. Kiitos komissiolle tästä vastauksesta. Jos nyt ymmärsin oikein, niin viitaatte vain jo hyväksyttyihin standardeihin. Kyseessähän on uusi luokittelu diesel, dieselpolttoaineen ja pakokaasujen osalta, ja se on siis karsinogeeninen. Näin ollen vaikutusarvioissa on arvioitu terveysvaikutusten kustannuksia, kuolevaisuuden kustannuksia verrattuna siihen, että polttoaineita puhdistettaisiin. Haluaisin tietää, onko komissiolla suunnitelma ikään kuin päivittää tätä kustannushyötyanalyysiä ja ottaa huomioon tämän uuden luokittelun vaikutus, kun nyt dieselpakokaasu on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. Haluaisin myös tietää, onko komissiossa suunnitelmia linjata polttoainepäästö standardeja. Jos ymmärsin oikein, niin viittasitte päätökseen, joka on jo tehty, mutta katsotteko, että meidän pitäisi vahvistaa standardeja verrattuna siihen, mitä on jo päätetty? Kiitos, sitä Monsieur le Président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tuen sitä, mitä kollega Satu Hassi juuri sanoi. Meillä on todellakin terveydenhuollon kansanterveyden ongelma tässä. Meidän täytyy vahvistaa näitä sääntöjä, mutta se, miten sitten niitä sovelletaan, tämänhetkisiä sääntöjä ja sanktiot niistä ja oma maani erityisesti liittyy tähän ongelmaan. Eli siellä ei noudateta tämänhetkisiä sääntöjä. Ja sekin on erittäin vakava ongelma. Mehän tiedämme, kuinka paljon kustannuksia on valtioilla, kun kyse on hengitysteiden sairauksista ja kaikista ongelmista, jotka liittyvät ilmansaasteisiin, erityisesti näihin hienoihin, erittäin pieniin partikkeleihin. Eli meidän pitäisi olla tiukkaa politiikkaa ja kiireellisiä toimenpiteitä näissä aiheissa. Kiitos. Ensi vuonna meillä on teemavuosi ilman ilmavuosi, teemavuosi. Ja me odotamme komission eh, ehdotuksia liittyen uusiin raja-arvoihin. Aikaisemmin oli niin, että me määrittelimme ensin tavoitteet. Ne olisivat voineet olla paljon kunnianhimoisemmat, mutta sitten todettiin, että eh, eh, nämä, näitä lähteitä järkevällä tavalla määritelty kun määriteltiin vain näitä muita tavo- päästötavoitteita. Ja minä uskon, että nämä lähteet kaupungeissa, ne täytyy löytää ja identifioida ja asettaa tiukemmat standardit, mutta myös puhuttaisiin vähennyksestä, CO2-vähennyksestä lainsäädännössä samanaikaisesti niin, että kun käytetään vähemmän kun käyttö on vähäisempää, niin myös hiukkaspäästöt ovat vähempiä. Mutta kaikki tämä maksaa rahaa. Joten sen vuoksi tarvitaan kyllä järkevää kustannushyötyanalyysiä ja niin, että siinä otettaisiin paremmin ja vahvemmin terveysnäkökulmat mukaan. Ja tämä on varmastikin ihan hyvä lähtökohta. No, minulla on vielä yksi puhuja täällä, Karl Schlüter, olkaa hyvä. About, um... Niin, kun minä olin kotona ja tapasin siellä ympäristöihmisiä, viime viikonloppuna, niin me puhuimme näistä hiukkasnormeista ilmassa. Ja te ette nähtävästi aio asettaa mitään tiukempia raja-arvoja näille hiukkasille, koska olen erityisen huolestunut näistä hyvin pienistä hiukkasista, joissa eh, niiden osuus syövässä on suurempi kuin tavallisilla mikä PM1 kohdalla ja jopa pienempien hiukkasten kohdalla teidän ajatuksena on? Aiotteko te tehdä jotakin? Ich, Kiitos. Ei muita puheenvuoropyyntöjä, joten nyt sitten puheenvuoro komissiolle. Übergeben. Bitte, damit Sie auf die aufgeworfenen Fragen. Olkaa hyvä, voitte vastata kysymyksiin. Merci. Kiitoksia. Useampi asia. Mitä tulee tähän ilmanlaatustrategiaan, niin käsittääkseni Potocnik aikoo ehdottaa 2013 strategian uudistamista, mitä tulee siis ilmanlaatuun. Sitten tämä toinen asiakokonaisuus, eli välineet, joilla voidaan tehokkaasti vähentää saasteita, niin aloitteita on jo tehty, se pitää paikkansa, joita on tehty hiljattain, ja erityisesti autoalalla ja kuorma-autoalalla. Säännöt astuvat vähitellen voimaan, erityisesti autoalalla, koska vuodesta 2014 astuu voimaan sääntö, jolloin on pakollista asettaa tämä hiukkasfiltteri autoihin. Ja tämänhän pitäisi johtaa sitten siihen, että ilmanlaatu paranee edelleen, ja tällä tavalla voidaan huomattavasti vähentää näitä määriä, kun ajatellaan näiden hiukkasten määrää ilmassa. Me olemme ryhtyneet toimiin, mutta nämä säännöt astuvat vaiheittain voimaan. Kun me keskustelimme näistä eri aloitteista, keskustelua käytiin juuri tässä samassa kokousalissa ja mietimme, mitä voitaisiin tehdä tämänhetkisellä kannalle, autokannalle, koska auto ja kuorma-auto kanta uusiutuu noin kahdeksan vuoden välein. Ja parlamentissa todettiin, että meidän pitää nyt puuttua jo tämänhetkisenkin autokantaan ja meidän täytyy ilmoittaa erityisesti kuorma-autojen omistajille, joissa käytetään dieseliä, että silloin pitää hankkia tällainen osa, jolla voidaan huomattavasti vähentää päästöjä, erityisesti näitä hiukkaspäästöjä. Tätäkin asiaa ollaan nyt valmistelemassa. Ja sitten viimeinen asia, jota valmistellaan, on se, että vähennetään hiukkaspäästöjä rakennustyömaiden osalta. Tästähän parlamentissakin on puhuttu. Eli vuonna 2013 voidaan vähentää hiukkaspäästöjä eri aloilla. No sitten, aikooko komissio tehdä uusia kustannustehokkuustutkimuksia ja vaikutusten arviointeja, jotta voidaan ottaa huomioon nämä uudet seikat? No se on mahdollista, ja se nyt ei ole asia, joka vielä olisi otettu täysin huomioon ainakin näissä uusissa vaikutusten arvioinneissa niitä, joita on tehty näiden erityistyökoneiden, eli tällaisten koneiden osalta, jotka eivät kulje teillä, niin tämä täytyy ottaa huomioon, koska tätä vaikutusten arviointia ollaan vielä viimeistelemässä. Eli tässä nyt elementit, joilla voin vielä vähän selventää tätä keskustelua. Kiitos. Kiitos tästä selityksestä. Me olemme tehneet suuria edistysaskeleita euro 5 ja euro 6 kanssa, mitä tuli näiden hiukkasiin. Mutta kriittinen asia ovat nimenomaan nämä pienet kaksi viisi hiukkaset, eli se jäsen alapuolella olevat, joten meillä tässä on vielä aika lailla tekemistä. Samoin kuin komissiollakin, varsinkin ensi vuonna, joka on sitten hyvän ilman teemavuosi. Kiitos vielä teille myös tästä joustavuudesta, että kykenitte tulemaan jo tänne tänä iltapäivänä. Joten siitä vielä sydämelliset kiitokset teille. Sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on kohta 20. Tässä keskustelemme komission edustajien kanssa ja kiitän herra Hansenia myös siitä, että hän oli niin joustava, että kykeni tulemaan tänne paikalle jo tänä iltapäivällä. Ja ihan ensimmäisenä annan sitten hänelle puheenvuoron, että hän voi puhua kemikaalien yhteisvaikutuksista. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että minulla on mahdollisuus käyttää johdantopuheenvuoro suhteessa tiedonantoon. Olin tyytyväinen, että myös te pystyitte toimimaan joustavasti niin, että minun aikataulunikin sopii teidän aikataulunne. Kiitos vielä kerran. Olemme tehneet tiedonannon kemiallisista seoksista ja niiden vaarallisuudesta. Oikeastaan nyt voisin tehdä jonkinlaisen yhteenvedon näistä kahdesta seikasta, joista tiedonanto koostui, ja tehdä yhden, yhteenvedon toimista, jotka meistä ovat tarpeen seurannan kannalta. Alun perin toteutimme ulkoistetun tutkimuksen normaalisääntöjen mukaisesti seosten vaarallisuudesta, myrkyllisyydestä ja sitten tämä, tut, tämä tutkimus otettiin vertailuun tiedekomiteoiden löydösten kanssa. Tuloksiin perustuen, kun vertailimme alkuperäistä kertomusta, niin yritimme sitten koota tiedot siitä, mikä on tieteellisesti todistettua, missä vielä on aukkoja ja missä voitaisiin ryhtyä toimiin, jotta aukkoja voidaan, voidaan poistaa. Tiedonannon johtopäätöksissä olemme tunnistaneet tarpeen ensinnäkin auttaa kuromaan umpeen nämä tietopuutteet. Me haluamme kehittää kemikaalien seurannan suhteen jonkinlaisen foorumin, jonkin paikan, johon voimme kerätä äh, seurantatietoja kemikaaleista luonnossa ja myös äh, ihmisissä ja eläinlajeissa. Näin saisimme tietoa siitä, mitä kemiallisia aineita ympäristössä on ja minkälaisia yhdistelmiä on havaittavissa kautta Euroopan. Toisena toimena haluamme ymmärtää paremmin kemiallisten aineiden myrkyllisyyttä. Tämä liittyy myös EU 2020 projektiin niin, että meillä olisi jonkinlainen tietokanta, tietopohja, jonka pohjalta voisimme tarttua käsittelemään sellaisia kemikaaleja, jotka esimerkiksi nykylainsäädännön perusteella eivät äh, tule kerätyiksi mukaan näihin vertailuihin. Sitten on kaksi tointa, jotka liittyvät oikeastaan läheisemmin lainsäädäntöön. Yksi toimi on se, että tutkimme näitä ensisijaiseksi tunnistettuja kemikaaleja, ja sitten pohdimme, mitkä toimet olisivat parhaita toteutettaviksi minkäkin lainsäädännön perusteella, jotta voimme identifioida riskin. Toinen seikka on se, että katsomme, minkälaista ohjeistusta voimme kehittää eri lainsäädännön osien täytäntöön panemiseksi. Pyrimme siis huomioimaan myös seokset, jotta saamme johdonmukaisen lähestymistavan tälläkin alalla. Nämä kaksi tointa ovat sellaisia, että niissä johdossa on ryhmä, joka koostuu eri pääjohtajista. He tekevät työtä kemikaalien alalla. He ovat myös eri virastojen edustajia, sellaisten virastojen, joilla on tekemistä näiden asioiden kanssa, luonnollisesti erityisesti kemiallisten seosten kanssa tässä tapauksessa. Tässä aivan lyhykäinen johdanto tiedonantoon ja kovasti odotan jo seuraavaa näkemysten vaihtoa. Toivottavasti voin vastata tyydyttävällä tavalla kysymyksiin, joita jäsenillä kenties voi olla. Herra Hansen und, äh, Kiitokset äh, herra Hansen ja äh, Vestalun ensin. Mr. Hansen. Kiitokset hyvä herra Hansen minä olen myös paneutunut tähän tiedonantoon ja on hyvin vaikea vastustaa mitään siitä, mitä te ehdotatte. Ne ovat hyviä toimenpiteitä, mutta silti voi olla kuitenkin huolissaan tästä nopeudesta, kuten minä olen. Mehän tiedämme, että tämä on ongelmallista ja tässä oikeastaan kaikki toimenpiteet siirretään tulevaisuuteen ja meillä on kuitenkin lainsäädännössämme varovaisuusperiaate, joka merkitsee sitä, että meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin, vaikkakaan meillä ei olisi sataprosenttista tietoa, kun me näemme, että ihmisten ja ympäristön terveys on uhattuna. Siksi ottaisin esiin Pohjoismaiden ministerineuvoston ehdotuksen, jonka mukaan siltä pohjalta, että kemikaaleja säädellään monella eri EU-lainsäädännöllä, niin Pohjoismaiden ministerineuvosto ehdottaa, että laskettaisiin olemassa olevia raja-arvoja koska kemikaalien kokonaismäärää säädellään monissa eri paikoissa. Ja jos halutaan vähentää altistusta, on laskettava raja-arvoja esimerkiksi 10 prosenttia siitä, mitä on hyväksyttyä yksittäisessä lainsäädännössä niin, että kokonaissumma olisi huomattavasti matalampi kuin tänään. Tämä olisi kustannustehokas tapa käsitellä tätä asiaa. Ei tähän tarvita uusia tutkimuksia, vaan tämä kysymys voitaisiin hoitaa tällä tavalla. Eli ihan yhdellä iskulla saataisiin paljon suurempi turvallisuus. Onko komissio pohtinut tällaista ehdotusta? Sitten kaksi ehkäpä hieman tyhmää tai yksinkertaista kysymystä. Ensinnäkin, voiko jo olemassa olevan lainsäädännön perusteella ottaa huomioon tunnetut yhdistelmävaikutukset? Vai vaaditaanko muutoksia, että ylipäätään voitaisiin ottaa tämä mukaan, kun arvioidaan raja-arvoja ja niin edelleen? Ja jos tämä on mahdollista, onko konkreettisia esimerkkejä siitä, että tällaisia arvioita olisi tehty? Onko esimerkkejä siitä, että olisi otettu huomioon tutkimukset, jotka osoittavat, että on näitä yhdistelmävaikutuksia, ja sen vuoksi on ehdotettu jollekin tietylle aineelle tiukempia rajoja. Tässä minun kolme kysymystäni. Kiitos. Kiitos. ja Sitten kollega Corinne Pash. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, mitä komissio on tehty. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Ja nyt uskon, että monet meistä – tekevät yhteistyötä komission kanssa, jotta voimme mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti edetä tässä asiassa. No jos nyt katson tämän tiedonannon päätelmiä toukokuulta, niin minulla on nyt vähän huomioita tai kysymyksiä. Ensinnäkin sanotte, että on ad hoc työryhmä, jossa on erilaisia viranomaisia ja muita asiantuntijoita mukana. No, se on ihan hyvä, että siellä on eri virastojen edustajia mukana, ja aiotteko myöskin ottaa huomioon tai mukaan esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tai elinkeinoelämän edustajia? Ja katsoko, että tämä ad hoc-työryhmä voisi säännöllisesti olla yhteydessä parlamenttiin ja raportoida tämän työn edistymisestä? Sitten toiseksi te sanoitte, että komissio miettii suuntaviivoja, joiden avulla voidaan johdonmukaisesti arvioida näitä kemiallien yhteisvaikutuksia. Voisitteko vähän täsmällisemmin kertoa siitä, millä tavalla aiotte sitten soveltaa näitä suuntaviivoja käytännössä? Ja toisaalta, kuten tiedonannossa on todettu, se ei korvaa tämänhetkisiä sääntöjä, no siis jos niitä on olemassa tietysti, näinhän ei aina ole, eikä se myöskään tarkoita yritykselle mitään lisävelvollisuuksia. Ja miten näitä suuntaviivoja sitten käytetään siinä, kun arvioidaan kaikkein vaarallisimpia seoksia, joihin meidän täytyy tietysti ensimmäisenä puuttua. Eli tässä nyt ensimmäiset kysymykset. Sitten toiset kysymykset liittyvät näihin kiireellisiin seikkoihin. Tehän puhuitte siitä, että aiotte välittömästi ryhtyä tiettyihin toimiin. Eli voisitteko hiukan täsmällisemmin kertoa siitä, mitä näissä kirjallisissa voidaan tehdä, ja olen nyt samaa mieltä kuin kollegamme siitä, että meillä on jo hyvin paljon elementtejä monissa tapauksissa. Ensimmäiseksi on todettu, että tietyt seokset esiintyvät hyvin vähäisessä määrässä tuotteita, joista koituu haitallisia vaikutuksia. Eli eikö nyt kirjallisesti voitaisi puuttua tähän pieneen määrään tuotteita, jotta nimenomaan voitaisiin vähentää altistumista ja näiden altistumisten vaikutusta kansanterveyteen. Ja tietysti olen iloinen siitä, että arviointimetodeja on kehitetty, mutta kansalaisten edun mukaisesti tärkeintä on se, että voidaan toimia konkreettisesti ja että kansalaisemme näkevät, että meillä on konkreettisia ja täsmällisiä toimenpiteitä. Nehän ovat yhä tärkeämpiä tietyissä EUn jäsenvaltioissa. Kiitokset sitten edustaja Schlüter. Yeah. Thank you. I don't know, were you here 1999 already? Olitteko jo tällä vuonna 1999? Varmaankin muistatte tiedonannon endokriinihäiritsijöistä. Minä en ole tyytyväinen, ette varmaan tekään ole tyytyväinen tilanteeseen, miten, miten, miten silloin asia hoidettiin. Olisi harmi, jos kolme, 13 vuoden kuluttua edelleenkin puhuttaisiin näistä asioista samaan malliin. Osa Vestlundkin on tehnyt miestin, enkä, emmekä olisi ryhtynyt lainsäädäntötoimiin niin, että näihin kemiallisiin seoksiin olisi voitu lainsäädännön, lainsäädännön kautta puuttua. Olen hieman huolissani tästä lähestymistavasta. Te haluatte aina kiistatonta, vakaata, tieteellistä todistusaineistoa ennen kuin ryhdytään minkäänlaisiin konkreettisiin lainsäädäntötoimiin. Totta kai tämä kaikki riippuu siitä, kenen tieteellisiä töitä seuraa. Göteborgin yliopistossa on tehty tällaista huippututkimusta. Ja kun katsotaan ekotoksisuutta ja vaikutuksia, niin ei nämä aina, eivät nämä aina ole sellaiset, että ne voidaan vain laskea yhteen, vaan voi olla synergisiäkin vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia. Meillä on jo nyt tällainen turvamarginaali käytössä. Eikö tätä voitaisi hyödyntää niin, että kun kyseessä ovat seokset, niin tätä tasoa pitäisi hieman nostaa, hieman sen tapa, siihen tapaan, mitä Oossa tässä esitti. Jos on kemikaaliyhdistelmä seos, niin silloin tämä turvamarginaali olisi korkeampi. Joku samantapainen periaate, kunnes voidaan todistaa, että tämä korkeampi turvamarginaali ei ole tarpeen. Tässä oikeastaan tunnustustaakka käännettäisiin. Toki voi sekoittaa kemikaaleja, mutta sitten turvamarginaalin on oltava korkeampi, kunnes pystyy osoittamaan, että se on tarpeetonta. Eli meillähän on REACHissä hyvät periaatteet. En tietenkään kritisoi sitä, mitä tiedonannossa olette tehneet. Toki siinä on hyödyllisiä seikkoja mutta tässä sitten suora yhteys lainsäädännöllisiin toimiin, sitä minä haluaisin. En halua, että nyt taas menee 13 vuotta. Kyllä terveyttä täytyy suojella paremmin. Haluaisin todellakin nähdä konkreettisia toimia tällä alalla. On ikävää, että komissiolle tehtyä tutkimusta ei ole käytetty syvällisemmin hyödyksi. Pohjois maiden neuvostolla on jotakin ajatuksia myös tästä aiheesta. Thank you, and thank you for the... Kiitoksia komissiolle näistä vastauksista. Olen Westlundin kanssa samaa mieltä siitä, että täälläkin meidän pitäisi toimia ennaltaehkäisyn tavalla – ja professori Kortenkamp, joka laati tämän komission tilaaman tutkimuksen, hän toteaa, että komission tiedonosa on jätetty norsu huoneessa huomiotta, koska tällaisia yksittäisiä turvallisuuskynnyksiä on saatavana vain hyvin harvojen kemikaalien osalta ja millä tavalla sitten reagoitte tähän kritisismiin. Ja toinen kohta, no hyvin paljon on jo sanottu näistä kemikaalien yhteisvaikutuksista, mutta ottaisin kuitenkin esille sen, että vaikuttaa siltä, että komissio on selkeämpi sanoissaan, että saattaa olla yhteisvaikutuksia riippumatta siitä, miten näitä kemikaaleja käytetään kun ne vaikuttavat luonnonvaraisiin eläimiin ja ekojärjestelmiin verrattuna sitten taas ihmisten terveyteen. Miksi olette siis selkeämpi, kun katsotaan näitä riskejä luonnonvaraisten lajien ja luonnon suhteen kuin ihmisten terveyden suhteen? Ja kolmanneksi te puhuitte lisätutkimuksesta, no se on ihan hyvä. Ja suunnittelette koordinointia eri lainsäädännön osien välillä ja teknisiä suuntaviivoja ja niin edelleen. Ne ovat aika lieviä toimenpiteitä. Ja haluaisin kysyä, että katsotteko todellakin, että tällaisin lievillä toimenpiteillä pystytään muuttamaan tämänhetkistä lainsäädäntöä. Kiitos. Vielen Dank. Ich sehe, es keine weiteren Wortmeldungen. Kiitos. Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Ja nyt antaisin sitten herra Hansenille komissiosta puheenvuoron, että hän voi vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Vielen Dank. Um, I'll try to group the questions a little bit. Kiitos. Yritän ryhmitellä hieman kysymyksiä. Jos nyt alkuun ensinnäkin kiittäisin kysymyksestä. On hienoa, että meillä on mahdollisuus valottaa hieman ajatteluamme, joka ei aina tietenkään mahdu sivumäärään, joka meillä on käytössämme. Ensinnäkin varovaisuusperiaate. Totta kai me tuemme sitä ja sen noudattamista silloin, kun tarpeen ja silloin, kun se on mahdollista. Kun pääsen puheessani hieman pidemmälle, niin selitän, miksi katsomme, että ne elementit, jotka meillä nyt on käytettävissä, eivät mahdollista kategorista varovaisuusperiaatteen noudattamista, vaan tarvitaan vielä lisää tutkimusta ja lisää kokemuksia. Ensin haluaisin tarttua helpompiin kysymyksiin. Ensinnäkin työn organisointi. Miten tämä työryhmä meidän näkemyksemme mukaan toimisi? Olemme kutsuneet ensimmäisen kokouksen koolle. Viranomaisedustajat, komission yksiköt kokoontuvat keskustelemaan siitä, miten pitäisi työtä tehdä ja miten voisimme toimia avoimesti suhteessa ulkomaailmaan ja sidosryhmiin onpa sitten kyse kansalaisjärjestöstä, kuluttajansuojajärjestöistä, liike-elämästä ja niin edelleen. Tiedon antoon, koska vaaditaan vielä yksityiskohtaisia keskusteluja, emme tätä sisällyttäneet. Tietenkään emme pyri siihen, että ettemme olisi avoimia. Tämä tehtävä on vaikea ja paljon henkilöitä on huoneessa keskustelemassa hyvin vaikeasta monimutkaisesta aiheesta. Joten komissiossa ja virastojen kollegoiden kanssa juuri pohdimme sitä, miten työ parhaiten organisoidaan. Mutta luonnollisesti olen valmis säännöllisesti raportoimaan tälle valiokunnalle työryhmän edistyksestä. Erityisesti sitten kirjallisesti raportoimme työstämme vuonna 2015 viimeistäänkin. meillä on pyrkimys, halu olla avoin, mutta täytyy vain määritellä, miten tämä käytännössä toteutetaan. Jos sitten siirtyisin hieman vaikeampiin kysymyksiin ja pyrin tarjoamaan jonkinlaisen tyydyttävän vastauksen. Ensinnäkin Pohjoismaiden neuvoston ehdotus ja se, että käytettäisiin varovaisuusperiaatetta. Tästä sanoisin, että Kotvan Kampin mietinnöstä ja myös tiedekomiteoiden lausunnoista kävi ilmi, että meillä on hyvin vähän lainsäädäntöä olemassa, joka kattaisi tällaiset satunnaiset seokset. Meillä on lainsäädäntöä erityisistä seoksista, jotka tehdään tarkoituksellisesti. Muun muassa tuholaismyrkyt ovat tällaisia ja niistä meillä on paljon tietoa, mutta hyvin vähän on lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että puuttuisimme tällaisiin satunnaisiin seoksiin. Puitedirektiivissä on tiettyjä elementtejä, jotka mahdollistavat tietyt toimet, mutta eivät missään mielessä siinä laajuudessa, kuin on kuvailtu olevan toivottavaa sekä tässä raportissa että myöskin tiedekomiteoiden kertomuksessa peruslinjamme on se, että meillä on satunnaista lainsäädäntöä siellä täällä, jossa katetaan tiettyjä satunnaisia seoksia, tiettyjä tarkoituksellisia äh, seoksia, mutta ei tällaisia satunnaisia. Sitten oikeastaan tieteellinen osa liittyy kahteen tekijään. Kaikki kuulemamme tiedemiehet, mukaan luettuna Kortenkamp ja hänen ryhmänsä, toteavat, että on olemassa lukuisia seoksia, tai lukuisia erilaisia seoksia, joille ihmiset ja ympäristö altistuu, mutta on hyvin todennäköistä, että suuri osa näistä ei aiheuta meille huolta. Toisaalta taas meillä on lukuisia tapauksia, joita muun muassa on korostettu tässä Kortenkampin kertomuksessa, raportissa, jotka aiheuttavat meille huolta. Me tiedämme, että tämä ongelma on todellinen ongelma, mutta kun otamme huomioon nykytilanteen tieteellisen todistusaineisen ja tiedekomiteoiden lausunnot, niin on hyvin vaikeata arvioida ongelman laajuutta. Meillä on tieteellinen konsensus siitä, että suuri osa näistä seoksista ei aiheuta meille huolta. Eli näiden väliin jää kyllä harmaa alue, jossa pitäisi saada lisätietoa ennen kuin tiedämme, kuinka laaja tämä ongelma on. Tässä siis perustelut sille, miten komissio on suhtautunut varovaisuusperiaatteen noudattamiseen. Se riippuu totta kai tämän ongelman laajuudesta. Sitten tiedekomitealta olemme saaneet tiedon, että he katsovat, että seokset käyttäytyvät eri tavalla. Niillä on erilainen myrkyllinen vaikutus, josko ne vaikuttavat ympäristöön tai ihmiseen. Tätäkin täytyy tutkia ja ymmärtää paremmin, kun määrittelemme lähestymistapamme. Tiedekomiteat sanovat, että yhdistelmävaikutukset ympäristöön voivat olla ongelmallisia. Ja näin ollen nämä relevantit, mutta pienet eh, määrät voivat aiheuttaa tällaisia vaikutuksia. Mutta tiedekomiteat katsoivat, että kunhan yksittäiselle aineosalle altistuminen on hyvin pieni, niin ihmisten tapau- tapauksessa ei tällaista haitallista vaikutusta syntyisi. Eli meidän täytyy tutkia asiaa ja meidän on ymmärrettävä tilanne paremmin komissiossa ja työryhmässä. Ja toisaalta meidän täytyy määritellä ongelman laajuus ja se on tällä hetkellä varsin vaikeaa. Tässä tilanteessa, toisin kuin tässä endokriiniesto tiedonannossa vuonna 1999, emme vain anna suositusta siitä, että tarvitsemme lisää tieteellistä tutkimusta, vaan kyllä meillä on ihan konkreettisia, todellisia toimia. En tietenkään halunnut sanoa äh, vuoden vuoden 1999 tiedonannosta mitä pahaa, se ei ollut tarkoitus. Meillä on sellaisia toimia, joiden kautta tutkimme todellisia seoksia ja aivan erityisesti otamme lähtökohdaksi ne seokset, jotka Kolkinkampin kertomuksessa on tunnistettu mahdollisesti ongelmallisiksi. Niin, että todella saamme tällaisia tapaustutkimuksia tutkittavaksi. Tästä syystä meidän mielestämme tämä on oikea lähestymistapa, vaikkakin epävarmuutta on ja emme vielä täysin ongelman laajuutta tunne. kun ajattelemme altistumista seoksille, niin todellinen ongelma ei niinkään liity riskin arviointiin. Meillä on tiedekomiteoiden ehdottomat tekniikat. Pikemminkin kyse on puutteista aukoista tieteellisessä tutkimuksessa. Meidän on arvioitava, mitkä komponentit tai komponentin osaset ovat sellaisia, joita pitäisi ikään kuin riskin näkökulmasta arvioida tiukemmin kuin muita. Meidän täytyy edetä tapauskohtaisesti, niin kuin tiedonannossakin sanottiin, kunnes saamme lisää kokemuksia ja tämä, to, tämä kokemus on totta kai arvokasta ja sellaista ei vielä tähän mennessä ole kertynyt. Ja sitten lopuksi ohjeistuksesta. Tämä ei välttämättä pyrikään olemaan mikään päätoimi. Meistä ohjeistusta kehitetään erityisesti kahdelle alalle. Ensinnäkin tuholaismyrkky ja ohjeistus seosten toksisuudesta silloin, kun kyseessä ovat samantapaisesti toimivat äh, aineosat. Ja toisaalta biosidisäätely, kemikaaliviraston täytyy toimia hieman samaan tapaan, vaikkakin laajemmassa mittakaavassa. Haluaisimme varmistaa, että ohjeistus perustuu ainakin samantapaisille käsitteille. Ja kun katsomme sitten tätä ohjeistusta, niin saisimme aikaiseksi sellaista ohjeistusta, joka missä tahansa lainsäädäntöpuitteistossa toimisi silloin, kun seoksia täytyy arvioida lainsäädännön näkökulmasta. Tässä toimien pääajatus Me tarvitsemme toimia tietoaukkojen täyttämiseksi ja toksisuuden arvioimiseksi. Nämä ovat konkreettisia toimia. Me otamme konkreettisia seoksia käsittelyyn, käytämme aikaa niiden arvioimisiin, arvioimiseen, niiden toksisuuden arvioimiseen ja katsomme, missä määrin riskianalyysiä niihin täytyy toteuttaa. Kiitos. Vielen Dank. Und jetzt erhält, erhält Seuraavaksi Schlüter saa vielä puheenvuoron. Meillä on hiukan aikaa vielä. Schlüter, olkaa hyvä. About being a Minulla olisi muutama lisäkysymys vielä. Myönsitte, että me tarvitsemme lisätietoa siitä, miten nämä kemikaalit vaikuttavat. Varmaankin kerrotte komission jäsenelle, että me tarvitsemme lisää tietoa ja tutkimusta tällä alalla. Sitten kun vieraat kutsutaan ja järjestätte tapaamisen, niin älkää toistako sitä virhettä, joka monessa kohtaa tehdään. Esimerkiksi niin, että teollisuudella olisi 90 prosenttia paikoista. Tässä pitäisi huomioida myös pk-yritykset ja löytää siinäkin tasapaino. Eli tutkijoita, pk-yrityksiä tai jonkinlainen oikea suhdeluku niin, että keskustelut ovat tasapainossa. Kenties tiedät, että minä olen kemisti ja koulussa teimme kokeita aikoinaan. Yleensä sitten jäämät kaadettiin roskikseen. Mutta yhtenä päivänä syntyikin sitten todella ärsyttävä savupilvi ja pohdimme, mitä tälle roskikselle tapahtui. Ja opettaja auttoi meitä ymmärtämään, että olimmekin synnyttäneet todella vaarallisen yhdistelmän, seoksen näistä aineksista, jotka sinällään eivät olleet niin vaarallisia. Kun yritämme ymmärtää, mitä tässä kokeessa tapahtui, kun kaadomme nämä jämät tiskialtaaseen, niin joissakin tapauksissa, vaikkakin kyse on satunnaisesta seoksesta, niin voidaan ennustaa, että, että, että näin sitten käy, syntyy vaarallinen seos keittiön tiskialtaassa esimerkiksi käytetään tiettyjä puhdistusaineita putkien puhdistamiseen. Ja tällaiset satunnaisetkin seokset voivat olla toiminnaltaan ennustettavia ja silloin voidaan ryhtyä toimiin. Kysymykseni teille kuuluukin, että on hyvin vaikeaa määritellä turvallinen altistumisraja tavallisen kemikaalin suhteen. Ja totta kai kun ajatellaan kaikkia mahdollisia yhdistelmiä, niin se on äärimmäisen monimutkaista. Me tarvitsemme jonkinlaista varovaisuusperiaatetta, koska koko Euroopan unionin budjetti menisi tämän asian selvittämiseen lähivuosina. Eli kyllä meillä on oltava jonkinlainen varovaisuusperiaate, muuten kaikki rahat kulutetaan tämän alan tutkimukseen. Jonkinlainen looginen lähestymistapa pitäisi löytää. Kiitos. Haluatteko te vielä vastata tähän? Wenn ich darf, dann möchte ich sehr gerne darauf reagieren. Ihan mielelläni vastaan vielä. Niin, tasapainoinen lähestymistapa. Olen täysin samaa mieltä, että lähestymistavan pitää olla tasapainoinen. Ja näinhän komissio yleensäkin on toiminut viime aikoina, kun se on perustanut näitä asiantuntijaryhmiä varmistaakseen tasapainoisen lähestymistavan. Meillähän pitää olla edustajia kaikista sidosryhmistä kautta linjan. Sitä totta kai tuetaan. No se, millä tavalla tämä sitten tehdään, niin sitä täytyy vielä miettiä. Sitten onnettomuudet, kotitapaturmat. Yhteen toimeen on ryhdytty paketti pakkaus- ja merkintäsäännöstön osalta. Eli siellä harmonisoidaan tiedot, jotka pitää toimittaa sitten kansallisille myrkytyskeskuksille. Ja minkä tyyppinen onnettomuus on kyseessä, johtaako se terveysongelmaan yksilössä, ehkä uneliaisuuteen tai johonkin muuhun, niin siitä pitää ilmoittaa myrkytyskeskuksiin. Ja nyt näiden merkintöjen sääntöjen nojalla voimme sitten vaihtaa tämän tyyppisiä tietoja jäsenvaltioiden välillä. Ja ainakin nähdään, kuinka paljon tällaisia ongelmia on eri jäsenvaltioissa, jotta voidaan sitten reagoida. Mutta millä tavalla sitten reagoidaan? No se on sitten taas asia, jota täytyy tarkastella. Eli voiko sitten tämän merkintäasetuksen puitteissa puuttua tähän vai pitääkö olla sitten laajempi lähestymistapa? Sitten nämä turvatasot. No, totta kai ymmärrän näkökantanne. Ja meidän ei nyt pidä unohtaa sitä, että REACH-asetus määrittelee kunkin kemikaalin turvalliset tasot, mutta kun kyse on yli 10 tonnin määristä Euroopassa. Ja tämä on nyt uutta, että on turvatasoja määritelty ja julkistettu nettisivuilla yksittäisten kemikaalien osalta. Näiden tietojen kautta saadaan lähtökohta. Kun on tietoa näistä yksittäisistä kemikaaleista, niin sitten voidaan määritellä, kun käytetään tätä eri tekniikkaa, esimerkiksi tässä Kortenkampin raportissa, eli millainen on myrkyllinen vaikutus tiettyjen kemikaalien seoksilla. Voi kuvitella, että tämä toiminta on hitaampaa kuin te haluaisitte, niin nyt meillä on tapauskohtainen tutkimus, jota REACH-asetus tukee ja kaikki tiedot, joita toivottavasti edelleen kerätään. Ja teollisuuden pitää toimittaa näitä tietoja. Ja sitten voimme kerätä lisää tietoja yksittäisten kemikaalien turvallisista tasoista ja sitten miettiä erilaisten seosten turvallisia tasoja. Ich möchte mich auch bei Ihnen. Minä kiitän myös teitä ja kollegoita, jotka ovat olleet täällä mukana keskustelemassa. Olemme päässeet esityslistan loppuun tälle päivälle. Keskeytän kokouksen ja huomenna jatkamme kello 10 Edmund Stoiberin kanssa. Kysymys on byrokratian äh, vähentämisestä. Tästä tulee hyvin mielenkiintoinen aamupäivä. Me kuulemme hänen loppuraportistaan ja varmasti käymme mielenkiintoisen keskustelun. Kaikille mukavaa iltaa. Tapaamme huomenna kello 10 tasan täällä. Kiitos.